Possiamo iniziare il nostro lavoro. No niin, voimme pikkuhiljaa aloitella kokousta. Ensinnäkin tiedoksenne tämä kokous lähetetään myöskin netin kautta tämä näin ilmoitusasiana. Ja sitten eräs toinen asia. Valitettavasti Minun on palattava vielä tänään illalla Italiaan, eli en voi olla paikalla, kun käsitellään huomenna mietintöä. Siellä puolestaan ei pääse tänään tänne lumihankaluksen vuoksi, vaan tulevasta huomenna. Ehdottaisin siis, että hieman muutetaan esityslistan käsittelyjärjestystä. Rangelin mietinnöt, joita oli tarkoitus tarkastella tänään, iltana kohdat 5 ja 6 käsiteltäisiinkin huomenna. Ja vastaavasti omat mietintöni, joka yksi olikin mm, täksi illaksi, ja sitten kohdat 12 ja 14 siirrettäisiin tämän iltapäivän esityslistalle. Toivottavasti ne voidaan nopeasti läpikäydä, koska todellakin tilanne on sellainen, että minun on kuudelta täältä lähdettävä. Eli Voisi olla hyvä, jos voitaisiin sitten käynnistää viideltä koordinaattoreiden kokous. Joo. Ja huomenna sitten Gurmaelma Sur. Heillä on myöskin muita asioita huomiseksi. En tiedä, olisiko mahdollista menetellä siten, että kello 10.30 heidän asiansa käsiteltäisiin, ei siis kymmeneltä. Jos kaikille käy, niin näin voidaan toimia. Huomenna asiaan muuten voitaisiin vielä palata. esr ryhmä on antanut tämän paikan uudelle jäsenelle Kampel Bannermanille. En tiedä, onko tämä nyt paikalla. Ilmeisesti ei mutta terveiset kirjallisesti voidaan uudelle jäsenelle lähettää eteenpäin. Ja sitten asiat uusi 21 viestintäpolitiikka, talousarviomäärärahat vuonna 2012, jotka on valiokuntamme pyynnöstä varaukseen kirjattu. Ja tämän tiedonantomme pohjalta, joka 25. tammikuuta esitettiin, kuultiin talousarvioesittelijä. Se on arkasun ollut yhteydessä asioista vastaavan pääosaston pääjohtajan komissiossa herra Gregori Bolgeriin. Tarkoitus oli, että myös varapuhemies Kurmai olisi ollut läsnä, mutta hän ei valitettavasti paikalle ehtinyt. Eli siis käytännössä komission tietojen pohjalta eh, nyt siis se, että eh, voidaan poistaa varaa, mitä tulee eh, otsakkeeseen julkinen eurooppalainen tila. Ja näin ollen voidaan hyödyntää tätä puttikohtaa 16.03.0201. Mutta sitten mitä tulee tähän toiseen osastoon, jonka aiheena on kumppanuusviestintä. Saudarkas oli sitä mieltä, että e, tiedot eivät ole riittävän selkeitä ja selvittäviä ja siksi tämä kohta olisi syytä e, säilyttää kohta 16.03.04. Ja ehdottaisin, että voitte hyväksyä Saudarkasin näin tekemän ehdotuksen. Eli tämä toinen kysymys olisi sellainen, että siinä olisi syyntä kuulla vara puheenjohtaja Redingiä seuraavilla kokouskerroilla. Jos teille kaikille käy, niin voimme tällä tavalla menetellä esittää kirjeen asiasta talousarvojen valiokunnalle ja pyytää, jos mahdollista, että Reading pääsisi paikalle jollain tulevista kokouskerroistamme. Näin voidaan menetellä, jos kukaan ei vastusta. Sitten kaksi, kaksi. Yksipuoliset julistukset ja tähän liittyvä päätöslauselma. Ja tässähän taustalla on Raskovskin mietintö pyydettiin, että komissio ja neuvosto voisivat päivittää tätä e, julistusta, mitä tulee e, toimiin yhteispäätösmenettelyn yhteydessä. Ja on katsottu, että tässä yhteydessä on huomioitava Lissabonin sopimuksen voimaantulo ja se, miten hyödynnetään e, yhteispäätösmenettelyä. Ja olisi katsottava, mitä merkitystä tällaisilla yksipuolisilla julistuksilla olisi. Katsoisin, että niitä ei enää tarvittaisi, eikä niillä ainakaan mitään juridista lisäarvoa ole. Kuitenkin komissio toteaa, että näissä neuvoston pöytäkirjoissa ongelmana on se, että tämä on asia, joka kuuluu neuvoston toimivallan piiriin ja vaikea on päättää tämän tyyppistä asioista muualla Toteaisin kuitenkin tässä vaiheessa, että jos Trakowski haluaa hieman tässä täydentää tätä asiaa vielä, niin se on hyvin mahdollista. Ilmeisestikään ei ole mitään täydentämisen tarvetta. Ja sitten vielä toteaisin, että Alankomaiden senaatin valtuuskunta on esittänyt toiveensa viides päivä kolmatta tulla valiokuntamme vieraaksi. Eurooppa vaadis olisi kokouksen otsikko. Eurooppa, mihin menet siis? Eli kokoonnuttaisiin kello 12.30-14.30 edustajien ää, äh, ravintolassa, Strasbourgissa siis. Ja aiheina, jotka aiottaisin esiin nostavat seuraavat. Kriisi siis, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien väliset suhteet, yhteisömetodin suhde, hallitusten välisiin menettelyihin uusi hallintotapa ja vakaus ja sitten rahoituskysymykset. kysymykset liittyen eh, uusiin eh, sopimuksiin ja mahdollisuus sitten kahden nopeuden Eurooppaan, onko se hyvä vai huono vaihtoehto. Ja sitten eh, se, joka on kiinnostunut osallistumisesta tähän keskustelutilaisuuteen, voi ilmoittaa asiasta. Ensimmäinen kolmatta mennessä. 6. Alankomaiden edustaja on ilmoittautunut. A ah, Bruxelles, sì. Non a Strasburgo, chiedo scusa. Niin todellakin tämä kokous on siis Brysselissä, ei suinkaan Strasbourgissa. Korjaan tämän. Sitten hieman kokouksistamme. Valiokuntamme kokous, heinäkuun kokous on teknisistä syistä siirretty pidettäväksi 11. päivä 7. aamulla ja sitten 12. päivä 7. iltapäivällä. Ja tästä olette tietoa jo saaneetkin. Ja sitten aikaisempien kokousten 15.12. ja 20.12. pidettyjen kokousten pöytäkirjat ne voidaan hyväksyä, jos kukaan ei vastusta. Näin katsotaan pöytäkirjat hyväksytyiksi. Hyvä. Ja voimme sitten siirtyä kohtaan neljä esityslistallamme. Euroopan parlamentin työjärjestyksen 48 artiklan kakkoskohdan 50 artiklan tulkinta sekä 20 ja 27 artiklojen muuttaminen. Ja itse vastaan tästä aiheesta. Jatkan siis saman tien tästä eteenpäin. Tämän tulkinta pohjautuu 56 artiklaan, joka koskee tapausta, jossa yksi päätös mietintöön liittyen ei hyväksyttäisi, se joko vedettäisiin pois ennen loppuäänestystä täysistunnossa tai se ei saisi hyväksyntää täysistuntoäänestyksessä, kuten tiedätte, niin tällöin asian käsittely joko palaa takaisin valiokuntaan tai eh, siitä luovutaan kokonaan. Mitä sitten tapahtuu silloin, jos ollaan eh, yhteisvaliokuntakäsittelyssä? Eh, Tietenkin Liben nimissä. Asia kommentoitiin, me olimme oman kantamme myöskin ilmaisseet, ja vaikutelma oli sellainen, ettei mitään suurempaa hankaluutta ilmenisi, koska sellaisessa tapauksessa päävaliokunta, asiasta vastaava valiokunta, ei olisi näihin menettelyihin, joita tuosta valiokunta on mukaan ottanut, niin tällöin 50 artiklan mukaan tällä valiokunnalla on mahdollisuus täysistunnossa esittää tarkistukset, jotka eh, sen oman erityisalaan kuuluvat. Ja tämä sitten riittäisi takaamaan sen, että ollaan pidetty kiinni näistä yhteistyöhön eh, liittyvistä edellytyksistä. Mutta tähän liittyy sitten toinenkin kirje, eli lisäselvityspyyntö, pyyntö, joka erityisesti saatiin tämän valiokunnan puheenjohtajalta. Hän siis oli yhteydessä valiokuntien puheenjohtajan kokoukseen ja pyydettiin ei-mietintöä. Ja tämä on hieman erilainen lähestymistapa, koska tällöin tilanne olisi sellainen, että puhutaan oma mietinnöistä. Ja kun näistä on kyse, niin 48 artikla esittää, että tällöin on mahdollista tehdä tarkistuksia vain yhden tämän perusvaliokunnan esittelijän toimesta. Ja kysymys kuuluu, e, sellaisessa tapauksessa – jossa peruspäävaliokunnan esittelijä ei halua huomioida tämän avustavan valiokunnan tarkistuksia 50 artiklan pohjalta, niin mitä tällöin tapahtuu, kuinka on toimittava. Ja toisaalta, onko myös tällaisessa tapauksessa, eli tapauksessa, jossa Kyse on omaloite mietinnöstä, jolloin 48 artiklan mukaan tarkistukset tulee vain esittelijän toimista esittää, niin onko tällöinkin mahdollista tehdä tarkistuksia suoraan täysistunnossa eh, tämän avustavan valiokunnan esittelijän toimesta 50 artiklan mukaisesti. Eli kumpaan vedotaan, 50 vai artikla 48? Tähän haluttiin selvitystä. Itse katsoisin, että eh, on toimittava. Eh, ja tässä italialaisen logikan mukaan nyt ajattelen, lähdettäisiin liittele spesifisyysperiaatteesta, eli lähdetään spesifisistä säännöistä yleisten mm, suhteen. Eli 48 artiklan kohta 1 sitä voitaisiin soveltaa. Mutta sitten eh, tämän avustavan valiokunnan osalta pohjauduttaisiin artiklaan 50, mutta on mahdollista, että tarkistuksia tai korjauksia tämän epäselvyyden vuoksi tarvittaisiin. korjauksia ehkä siis on tehtävä. Ja olisi ehkä hyvä yleisellä tasolla tämä asia ottaa tarkasteluun. Jos siis kaksi valiokuntaa käsittelee asiaa ja joutuu ristiriitatilanteeseen, jota ei onnistuta ratkaisemaan, valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa, niin tarvitaan jonkinlaista riidan ratkaisua. Ja tämän vuoksi esitetään, niin kuin otsikokin sanoo, 48 eh, ja 50 artiklojen tulkintaan muutosta, eh, huomioiden nykyiset 20, 27 artiklat. Eli mahdolliset päätökset eh, voidaan mitätöidä puheenjohtajien toimista, jos huomataan, että näitä perussääntöjä ei ole noudatettu. Tässä kaikki, mitä haluaisin tästä sanoa, ja nyt voitte halutessanne käyttää puheenvuoroja tästä aiheesta. Valtieri, olkaa hyvä. Ah, grazie, Presidente. Niin, kiitos puheenjohtaja. Toteaisin vain, että tämä esitetty tulkinta tuntuu ihan järkeen käyvältä. Eli siis spesifisyys 48 artiklan mukainen esittelijä tarkoittaisi välttämättä vain yhtä esittelijää, vaan esittelijää, mutta joissain tapauksissa eh, kyseeseen saattaa tulla eh, erityisesittelijä tietyn aspektin osalta myöskin. Eli tähän tulkintaan ne voisin ainakin minä yhtyä. Ja sitten sitten toinen asia, vaikka on myönnettävää, että haluamme vielä tarkastella hieman lähemmin näitä tarkistusasioita, mutta kuitenkin alustavana kommenttina äh, artiklan 27 liittyen kysyisin seuraavaa. Näinkin suuri muutos artiklaan En tiedä 3a, kannattaisiko sitä ehkä ajatella tässä, jos tällaista muotoseikasta pitkälti on kyse. Eli 20.3 artikla käsittelee mahdollisuutta käyttää puheenjohtajan nimissä puheenvuoro täysistunnossa, mutta tässähän on kyse hieman toisesta asiasta. En katsoisi näin ollen, että 3a on sopiva paikka tälle esitykselle. mutta äh, niin kuin sanoin, voimme tarkastella tätä vielä lähemmin. Juuri tätä kolmosen ja nelosen välistä suhdetta, onko se paras mahdollinen tässä yhteydessä. Kun kuitenkin kyse on melko vahvasta tulkinnasta. Sinällään kuitenkaan en vastusta, mutta katsoisin, että tässä mennään vähän pidemmälle kuin, että kyseessä olisi pelkkä tulkinnallinen 48-50 artiklojen tarkastelu tässä mielestäni mennään jo hieman syvällisempään, merkityksellisempään spesifiointiin sen suhteen, mitkä ovat puheenjohtajan valtuudet kun puhutaan muistakin valtuuksista kuin pelkät mietintöön liittyvät kysymykset. Eli sinällään tämä ongelmallinen, mutta halusin kuitenkin tuoda tämän seikan esiin. Eli että tässä ollaan jo melko lailla sitten muuttamassa, muuttamassa tätä artiklaa. Enemmänkin kuin mitä tulee tähän pelkkään spesifikaatioasiaan, joka tässä oli esillä muuta. Onko mm, Helen Hefner, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich glaube, ich kann es kurz machen. Äh, auch ich äh, der bestehenden Regeln und halte sie für zu. Äh, siinäkin samaa mieltä, mitä totesitte. Epäilen vielä näitä mahdollisia muutoksia, joita meille on ehdotettu, koska uskoakseni ne menevät pidemmälle kuin se kysymys, jota tässä itse asiassa käsitellään. Eli halusin vain esittää sen, että kyseenalaistan nämä kysymykset. Ja puheenjohtajakokoushan on konsultatiivinen elin. Sen puoleen voi käyttyä parlamentin puhemies, puolueiden puheenjohtajat ja näiden muutosten seurauksena se sitten saa harkintavaltaa, joka on aika merkittävä. Eli ne kysymykset, jotka menevät pidemmälle, niin ne tässä pitäisi mielestäni ottaa erikseen käsittelyyn. Tähän varmasti vielä palaamme. Puheenjohtajan valtuudethan ovat jo nykyisellään laajat. Ensimmäinen kohta artiklassa 20 sanoo, että puheenjohtaja johtaa esitettyjen ehtojen pohjalta eh, näitä kysymyksiä ja sillä on kaikki valtuudet, joita tarvitaan eh, parlamentin asioiden tarkastelun ja sen selvittämiseksi, että asiat hoidetaan eh, kunnolla. Eli ehkä spesifikaatiota voitaisiin ajatella, eli jotta voidaan mahdollistaa hyvää asioiden hoitopuheenjohtaja voi ja niin edelleen esimerkiksi puheenjohtajakokous tehtiin päätöksen pohjalta 27 artiklan mukaisesti hyväksyä sopivat, sopivaksi katsotut toimet. Ja tähän liittyi puheenvuoro, joka esiin tuotiinkin valiokuntien puheenjohtajan kokouksessa. Toimet, jotka mahdollisesti mahdollistavat myöskin sen, että tehdään, mitätöidään tehty päätös tietyissä tapauksissa. Eli tämän tyyppinen täsmennys olisi mahdollinen. Ja tätä sitten ei voida enää kumota, mutta varmasti voimme tätä vielä lähemmin tarkastella. Uskoisin, että tähän voimme päättää tämän kohdan tarkastelun. Ja sitten tarkistukset 22. päivä kolmatta kello 12 voisi olla sopiva takaraja jotta sitten voidaan äänestää 26. päivä neljättä asiasta. Näin tämä mietintö valiokuntaäänestyksen jälkeen voitaisiin myös puheenjohtajan kokouksen esittää maaliskuussa. Jos teille kaikille tämä käy, niin ehdottaisin, että mennään eteenpäin esityslistalla. Hyppäämme siis sen yli tässä vaiheessa. Rangel ei ole vielä paikalla. Il progetto di protocollo concernente le... Sitten luonnospöytä kirjaksi Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista. Rangelin mietintö otetaan siis käsittelyyn huomenna. Nyt ryhdymme tarkastelemaan kohtaa 12. Otamme sen käsittelyyn jo tässä vaiheessa. Olen siis itse siinä esittelijä. Ja en itse huomenna ole täällä, niin siksi käymme siihen käsiksi nyt. Työjärjestyksen 117 artiklan kolme kohdan tulkinta kirjallisesti vastattavien kysymysten käsittely valiokunnassa. Sinällään melko lailla yksinkertainen asia. Afet pyysi tästä mietintöä, koska nostettiin esiin on kysymys siitä, miten soveltaa kyseistä artiklaa, jossa esitetään, että jos vastausta valiokunnalta ei määräajassa esitetä, kysymyksen esittäjä voi tällöin toimia ja kääntyä seuraavan valiokunnan puoleen. Ja tässä nimenomaan noudattaa sitten määräaikoja. Tämä ratkaisu, jos se katsottaisiin perustelluksi, määrittäisi sen velvoitteen, mikä valiokunnalla on ottaa esityslistalle eh, mahdollinen puuttuva kirjallinen vastaus. Ja jos esimerkiksi tällaisia pyyntöjä tulisi paljon jostain toissijaisesta asiasta, tästä tulisi varsin suuri työtaakka, työtaakka valiokunnalle. Ja tämä saattaisi myös olla hankala, kun ajatellaan töiden koordinaatiota mutta kuitenkaan tämä ei olisi mikään yleisviittaus eh, sopivaan mahdollisuuteen, vaan tämä olisi spesifinen eh, määräys 9193.1. Artiklahan toteaa, että valiokunnan puheenjohtaja voi määritellä esityslistan. Ja tuntuisikin näin ollen perustellulla tulkinnalta se, että todettaisiin, että e, esittäjä voi tätä pyytää, mutta esityslista kuitenkin lyödään lukkoon YKn eh, puheenjohtajan ja hakijan pyynnöstä, eikä muulla tavalla tässä oikein voi menetellä. Näinhän tänäänkin tehty. Selvää on, että täysistunto sitten mietinnön hyväksyy ja on mahdollista myöskin lykätä käsittelyä. Eli esityslistaa on mahdollista vielä tässä vaiheessa muuttaa. Uskoisin näin ollen, että joko tulkitaan asia siten kuin tässä juuri esitin, 197, 193 ja tulkita nämä niin kuin tässä juuri totesin, mutta toisaalta mahdollista on myöskin se, että tässäkin tapauksessa esitetään eh, työjärjestysmuutosta, eh, jolla täsmennettäisiin tätä seikkaa. Tällöin tietysti työjärjestyksen kirjattava se, että ensimmäisessä valiokuntakokouksessa määrään umpeutumisen jälkeen. Jos ei siis ole ajoissa reagoitu, mutta en tiedä, onko tämä tarpeen, sillä valiokunta joka tapauksessa voi kantansa esittää. Jos tämä tulkinta-asia tulee esille, niin voidaan reagoida välittömästi. Toinen vaihtoehto on valmistella mietintöä tästä. No niin, Sraskoski ensimmäinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Well, I don't have a very, very strong opinion on it. No ei minulla mitään vahvaa näkemystä tästä asiasta ole, mutta näkemys kuitenkin. Ja se on se, että minusta meidän ei tulisi nyt selittää kaikkea, mitä työjärjestyksessä on, vaan suhtautua siihen joustavasti. Toistan, että hyvä puheenjohtaja, niin en usko, että meidän tulisi kaikkea selittää, mitä tuolla työjärjestyksessä on, mutta meidän tulisi tulkita näitä sääntöjä. Ja meidän tulisi katsoa työjärjestystä ja tulkita sitä niin, että valiokunnan puheenjohtaja päättää, mikä on paras ratkaisu. Enkä usko, että kukaan kyseenalaistaa sitä, kun se tulee Affetista. En usko, että kukaan tässä Elmarin rukee kyseenalaistamaan tai teitä. Ja näin maailma pyörii paljon helpommin. Varsinkin, jos tämä yhdistetään vaihtoehtoon kaksi, eli että tietyn valiokunnan puheenjohtajan täytyy suoraan hyväksyä se. Se antaa mielestäni vähemmän joustavuutta. Ja jos niin kuin Afetinkin tulee valtava määrä näitä kysymyksiä, niin se ikään kuin asettaisi puheenjohtajan valokeilaan kun hän joutuu sanomaan ei. Minusta kaikkia kysymyksiä ei tule ottaa esityslistalle, koska AFETissa esimerkiksi ei enää muuta tehtäisikään kuin käsiteltäisiin näitä kysymyksiä. Joustava tapa, jätetään se sellaisekseen ja tulkitaan se sen mukaisesti, mitä totesin. Eli paljon parempi vaihtoehto näin kuin, että se tehdään suoraan selväksi äh, sääntömuutoksella. Se on minun näkemykseni. Niin no tietysti Varmasti te olette myös muiden valiokuntien puheenjohtajien yhteydessä ja kuulette heidän näkemyksiään, mutta en usko, että se juurikaan poikkeaa tästä, mitä itse juuri totesin. Kiitos. Gualtieri. Gualtieri. Kiitos. Kun tässä nyt käsittelyjärjestystä muutettiin, Salo ryhmästämme ei ole täällä nyt paikalla. Ja valmisteleva kokouksemmekin tarkoitus pitää huomenna. Eli tämä nyt on vähän niin kuin tällainen without prejudice-puheenvuoro. Eli tämä vaikuttamatta siihen, mikä on se lopullinen kanta. Mutta tässä on kuitenkin alustavia kommentteja esittäisin. Kun tarkastellaan artiklaa 193, että se olisi eh, painotetumpi kuin 117. Jos todellakin valiokunnan työ eh, esityslista puheenjohtajan toimesta lyödään lukkoon, niin tällöinhän 117 artikla varsin selkeästi antaa oikeuden eh, parlamentin jäsenille. Oikeuden esittää poikkeuksia silloin, jos ei ole saanut vastaus. Eli tässä jos sanotaan, että valiokunnan puheenjohtaja voi päättää haluamalla tavalla, niin me vastustamme silloin tällaista oikeutta. Koska ainakin meidän mielestämme näinhän on kirjattu artiklan 117. Ja tällöin tulisi työjärjestystä muuttaa ja täsmentää sitä sanomalla, että kyseinen oikeus ja tulisi siis artikla 117 muuttaa, vähentää tätä oikeutta, joka nyt jäsenillä on, jotta saataisiin tietynlainen varmuus. Tässähän sanotaan, eli tämä pyyntäminen ei tässä ole olennainen asia, vaan tässä nimenomaan esiin tuodaan se, että kuka tahansa pyytää päätöksentekijöiden puheenjohtaja – mutta tässä halutaan tietty varmuus aikaansaada. Jos tämä oikeus halutaan poistaa, niin silloin työjärjestystä on muutettava. Mutta jos halutaan hieman lisää joustavuutta, ei siihen, eh, kun päätetään siitä, onko kysymys, että se tulee ottaa esityslistalle ylipäätään, mutta että milloin ja miten, niin ehkä tässä eh, pitää paikkaa se, mitä kollega totesi, eli ettei työjärjestö välttämättä tarvitse muuttaa, vaan esittää siihen tulkinta. Kuitenkin eh, alustavana kommenttina totesin, että on hankalaa, jos tulkinta on ristiriidassa sen kanssa, mitä työjärjestyksessä sanotaan. Eli että jäsenillä tällainen oikeus on olemassa. Oltiinpa siitä mitä tahansa mieltä. Tietysti sitä voidaan muuttaa, mutta nykyisellään sellainen on olemassa, eikä sitä voi tulkita ihan miten vaan. Ei tämä tietenkään tarkoita sitä, ettäkö tämä oikeus vaikuttaisi mahdollisiin muihin vaatimuksiin, esimerkiksi nopea käsittely, tehokkuus ja niin edelleen. Ei tämä mitenkään ensisijainen asia ole, pikemminkin päinvastoin. Eli joustavuutta tässä on, ja tässä nimenomaan puheenjohtaja pyrkii tasapainoon 117 ja 193 artiklojen välimaastossa ja tässä maalaisjärkeäkin saa käyttää. Mutta on miettivä sitä, halutaanko todellakin luopua tästä oikeudesta, joka nykyisellään jäsenillä on. Kiitos. No. Koski vielä, olkaa hyvä. Ei voida. No, just I, Niin, min, minä olen samaa mieltä kuin siinä, mitä tulee artiklaan 117. Ja meidän täytyy keskustella tästä, koska tässä aukeaa Pandoran boksi. Meillä on monet Afetista haluaisivat tähän osallistua, mutta ei se mitenkään tee meidän työstämme helpompaa. Minä olen sitä mieltä, että tämä liittyy moniin eri asioihin, kirjallisiin lausumiin ja aivan siihen, mitä yksittäiset jäsenet tässä ovat tehneet ja minkä, miten me näiden menettelyjen kanssa toimimme. Mielestäni meidän pitää yhdessä tarttua tähän kysymykseen. Jos me me nyt juutun näihin menettelytapasääntöihin – Eli että se on siis eri asia se, että miten valiokunnat voivat agendalle tuoda näitä kysymyksiä. Tämä liittyy hyvin paljon samoihin asioihin, mitkä ovat muuallakin olleet esi- esille, joten näitä asioita pitäisi käsitellä yhdessä. Joskus AFKossa me puhumme ensimmäisestä käsittelystä ja kiireellisistä julkilausumista meidän pitä, meidän mietimme sitä, että pitäisikö lainsäädäntötoimiin keskittyä vai aloitteisiin, vai pitäisikö tehdä sitä, missä meillä on toimivaltaa, vai pitäisikö vain mm, eri asioiden kanssa puuhastella. Kiitos. Se on Mr. President. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Ongelma on syntynyt siitä syystä, että varsinkin uudes, ulkosuhdehallintoon kohdistuu valtavia paineita työtaakan, suuren työtaakan muodossa. tämänhetkisessä tilanteessa. Ja ulkosuhdehallintoa ei ole vielä järjestelty niin, että se voisi vastata oikea-aikaisesti valtavaan määrään kysymyksiä. Tietysti toivoa sopii, että tämä ongelma on vain tilapäinen luonteeltaan, eikä siitä tule mitään pysyvää ominaisuutta, kun puhutaan parlamentin suhteesta ulkosuhdehallintoon. Tässä vaiheessa ei kannata siis missään tapauksessa luoda lisäkitkaa meidän ja sen välille. Meidän tulisi myös mahdollistaa se, että ulkosuhdehallinto voisi paremmin mukautua näihin parlamentaarisiin velvollisuuksiinsa. Ulkoisen valiokunnassa ennakko-oletuksena on aina se, että nämä asiat Ennen tai myöhemmin otetaan esille valiokuntakokouksessa. Ei ole ollenkaan niin, että AFETin puheenjohtajistossa olisi jonkunnäköinen salaliitto, että pyritään estämään nämä prosessuaaliset tai asiasisältöön liittyvät kysymykset, jotka saattavat olla seurausta niistä viivästyksistä, joita tällä hetkellä olemme saaneet nähdä. Täytyy todeta, että minun vaihtoehtoni on se, että olen tämän käytännönläheisen lähestymistavan kannalla pikemminkin. Eli että vedotaan Afetin puheenjohtajistoon ja sen puheenjohtajaan, jotta nämä käyttäisivät ihan talonpoikaisjärkeän ja harkintavaltaansa sen suhteen, millä tavalla valiokunnan asiat järjestetään. Jos nyt sitten osoittautuu, että olen tässä ollut aivan liian optimistinen ja ongelma jatkuu ja jopa kasva, on kasvamaan päin seuraavien vuosien kuluessa, niin siinä tapauksessa sitten on ehdottomasti sitä mieltä, että Afkon kannattaa palata siihen, että näitä säännöksiä muutetaan niin, että yksittäisten jäsenten ähm, valta vahvennetaan tai yksittäisten jäsenten oikeuksia suojataan, mutta en usko, että nyt on siihen oikea aika. Eli suhtaudutaan asiaan nyt aivan käytännönläheisesti. Allora, io intanto faccio due precisazioni. Primo. No niin, kaksi seikkaa. Ensinnäkin puheenvuoroni lopussa totesin, että tästä voitaisiin näistä saman tienkin, mutta ehkä voisi olla järkevämpää suuntautua kohti lausuntoa ja ajatella huomenna äänestystä. Itse en ole paikalla, mutta te voitte päättää sitten, äänestääkö vaiko eikö. Ja sitten toinen täsmennys vielä tarkistusteksti, jonka esitin tässä mietinnön tarkistuksessa siinä eh, ei sanota, että näin voitaisiin esiin tuoda, eli että puheenjohtaja eh, voisi myöskin kumota ja niin edelleen. Tässä ainoastaan sanotaan, että työjärjestyksessä esitetään, että eh, hänet huomioidaan ja myöskin pyynnön esittäjä. 117 artikla merkitys muut on varsin selkeä, kun sanotaan, että ensimmäinen kokous, niin en tiedä, miten, mikä siinä on sitovuuden merkitys, mitä tapahtuu sitten, jos määräaika on umpeutunut. Eli Duffin hypoteesi varmasti kaikille käy mutta mahdollista on, että jossain myöhemmässä vaiheessa työjärjestystä muutetaan. Jos katsotaan, että eh, on olemassa oikeus saada vastaus, ja jos sitä ei ole saatu, asia voidaan ottaa käsittelyyn valiokunnassa eh, sopivimmalla tavalla, josta sitten eh, pyynnön esittäjä ja puheenjohtaja sopivat. Tällaista ehdotan ja huomenna voitte sitten palata asiaan ja miettiä myöskin kannattaako tästä äänestää vai ei. No niin, pahoittelen, että seuraavakin aihe on sellainen, jossa itse toimin esittelynä, mutta otetaan tämä esille nyt siksi, että huomenna en itse ole enää paikalla. Ja tässä sitten aiheena uudet artiklat ja artiklojen 87 ja 88 päivitykset ja 190191 EUn toiminnassa tehdyssä perussopimuksessa. Käytännössähän komitologiamenettelyä on nyt melko lailla uudistettu ja tästä mietintökin on jo olemassa, eli ei tarvitse toistaa jo sanottua. Aion ainoastaan eh, ta- tarkistuksiin liittyen mietinnön tehdä, ja te sitten näitä voitte kommentoida. Näitä oli melko lailla paljon, 50, 50. Eli perus puitteista muutama sana kuitenkin vielä Lissabonin sopimuksen myötä. Lainsäädäntömenettely, jossa siirretään säädösvaltaa, niin tässä tietysti myöskin esitetään aikarajoja ja sisällöllisiä rajoituksia sen suhteen, miten menetellään. Ja näin parlamenttikin esitettyjen ehtojen myötä, perusasetuksen myötä, saa mahdollisuuden esittää muutoksia tai hyväksyntää, mutta siis tällainen parlamentin valvonta, vastuu tässä on olemassa. On mahdollista myöskin esittää kumoamista tälle eh, säädösvallan siirrolle. Ja sitten tässä puhutaan myöskin täytäntöönpanomääräyksistä artiklassa 88. Tässä myöskin parlamentilla on oma roolinsa. Mietintö luonnos jonka olen laatinut, pyrkii yksityiskohtaisemmin esittämään ne seikat, jotka Lissabonin sopimuksessa ovat mukana, huomioiden ne seikat, joissa vastuuvaliokunta voi tarkastaa tilanteen, eh, mitä tulee delegoitun säädöksen tai täytäntöönpanosäädöksiin on mahdollista joko olla toimimatta millään tavalla, on mahdollista eh, eh, ilmaista myöntymyksensä tällaiselle toimelle tai on mahdollista esittää vastustusta, jopa kumoamisesitys on mahdollista tehdä ja näistä tarvitaan selkeät määräykset eh, kuitenkin yleismääräysten pohjalta. Jos tietyllä valiokunnalla on eh, erityisvastuu näistä kysymyksistä, niin eh, siltä ei voi viedä pois mahdollisuutta reagoida esimerkiksi 40 jäsentä taustalla, mutta liian raskaaksi menettelyä ei saa tehdä kun puhutaan delegoidusta menettelystä, niin tarkoitus on, että halutaan voida toimia nopeasti. Ja tällöin parlamenttikaan ei voi kovin paljon aikaa hukata asian käsittelyyn. Kuitenkin nopea käsittelyn mahdollisuus tulee voida olemassa, jotta delegoidut säädökset voidaan myöskin saattaa voimaan riittävän nopeasti. Tarkistuksia on esitetty melko lailla monta. Pitkälti olen valmis hyväksymään tarkistukset, jotka kompromississa voidaan huomioida. Esimerkiksi kompromissiksi kävisivät seikat, joita täällä esitettiin Eli kaikista säädöksistä tulisi voida päättää. Ja esimerkiksi tämä tarkistus 5 voitaisiin huomioida. Euroopan parlamentin tulee ilmaista kantansa tietyssä määräajassa kustakin päätöslauselmasta. Tai voidaan ajatella jonkinlaisia kompromisseja ja tarkistuksia silloin, kun saadaan delegoitu säädös tai täytäntöönpanosäädös komission perussäädöksen asetuksen pohjalta, mutta asia käsittely kuuluisi toiselle valiokunnalle. Ja sitten nämä muut tarkistukset, niissä eh, mielestäni ei ole kovinkaan suurta eroa alkuperäisen tekstin verrattuna. Esimerkiksi tässä Daffin esitys siirtää erityisvaliokunnalle nämä delegoidut säädökset, joka tällaisen alustavan tarkistuksen tekisi, ja sitten vastuuvaliokunnalle sen jälkeen. Mielestäni asian käsittely lykkääntyisi liikaa ja tämä olisi ehkä hieman byrokraattinenkin menettelytapa. Vastuuvaliokunnalle mielestäni voitaisiin asia antaa saman tien. Ja sitten 21 Daffilta sekin ja valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa nämä seikka oli esillä. Moreiran tarkistus, jos nyt oikein ymmärsin, esittäisi, että määräaika lähtisi liikkeelle tiedonannon hetkestä. No, parlamentin jäsenten tulisi kyllä ymmärtää, että määräaika lähtee liikkeelle siitä hetkestä, kun käännökset on saatu kaikilla kielillä. Tämä on yksityiskohta, mutta kannattaa huomioida. Ja sitten muissa puheenvuorossa todettiin, että olisi ehkä täsmennettävä hieman perusteluja mahdolliselle vastustukselle, mutta eiköhän tämä nyt ole ihan itsestään selvää. Eli Lissabonin sopimuksen myötä jo tehdään selväksi se. Siinä nimittäin sanotaan, että jos ö, tarkistukset ovat varsin lähellä kun perästä niistä voidaan tietysti keskustelua käydä, jos niiden myötä pyritään jollain tavalla vaikkapa kielellisesti tekstiä parantamaan, eikä muuta ongelmaa niistä synny. Ja sitten 3, 35, 36 ja 37 tarkistukset. Ne ovat melko samantyyppisiä. Esimerkiksi tartus 35 täsmentää sitä, että ja 36 Moreiralta. Jos siitä lähdettäisiin liikelle, niin jättäisiin pois mahdollisuus toimia silloin, kun kyse on sitoutumattomista, koska tässä viitataan vain ryhmiin, poliittisiin ryhmiin. Ja sitten Weberiltä 37. Ja sitten tässä on muita, jotka voidaan hyvin ryhmittää, 46, 47 Daffilta ja Moreiralta, 39 Daffilta. Ehkä kannattaisi lähteä liikkeelle siitä kriteeristä, että vältytään, jos vain mahdollista, raskaut, raskasta menettelyä. Koska tässä todellakin kyse on siitä, että parlamentilla olisi tietty valvova rooli, mutta tärkeää on voida kuitenkin nopeasti tässä toimia. En tiedä, jos jäsenistä joku haluaa paremmin vielä täsmentää omia tarkistuksia. Se on mahdollista nyt. Äänestykset sitten tulevat myöhemmässä vaiheessa. Um, yes, well, uh, I think this is very interesting. Tämä on hyvin kiinnostava ja tärkeä asia. Parlamentin täytyy sopeuttaa itsensä myös tähän Lissabonin järjestelmään. Mutta kuitenkin tähän asti on varmasti ollut jotain malleja eräissä valiokunnissa siihen nähden juuri mitä delegoiduilla säädöksillä, miten niihin suhtaudutaan. Olet aivan oikeassa. Minä pohdin näitä asioita. Ja tällainen asiantuntija taho voisi olla hyvä, jotta se ensiksi tarttuisi asioihin. Ja se tarkoittaa sitä, että nämä säädökset tulisivat aina toimivaltaiseen komiteaan, valiokuntaan. Ja sitten otetaan huomioon, miten kiireellisiä asiat ovat ja minkäla- miten toimivalta jakautuu valiokuntien kesken. Puheenjohtajisto ainoastaan neutraalisti jakaisi asiat eteenpäin valiokunnille ilman mitään kommentteja. Ja mietin sitä, että voisiko joku erityisvaliokunta tuoda tähän lisää yksinkertaisuutta ja selkeyttä. Mutta jos se on liian pitkä prosessi ja eh, liian byrokraattinen prosessi, niin silloin vastustan sitä. oma tarkistukseni 29 on sellainen, että olisi toivottava, että puheenjohtaja täysistunnossa määrittelee tämän ajan Sitten tarkistus 35. Minä käsittelen siinä Brysselissä pidettäviä täysistuntoja, koska alkuperäinen muotoilu ei minun mielestäni ole hyvä. Meidän täytyisi varmastikin ajaa parempaa Brysselin täysistuntojen valmista, valmistelutyötä. Ja näitä viittauksia, jotka ovat delegoituihin säädöksiin. Me varmastikin olemme kyllä puheenjohtajan ehdotusten kannalla, tai esittelijän ehdotusten kannalla ja varmastikin hyvään sopimukseen päästään. Onorevole Moreira. Moreira. Eh, obrigado, Presidenta. Todas as minhas eh, propostas de emenda visam tornar mais fácil e mais rápido niin, kannattaa tietysti menetellä mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, mitä tulee Euroopan äh, valvontamenettelyyn, kun puhutaan komission täytäntöönpanosäädöksistä ja toisaalta delegoidusta säädöksistä. Olisi ehkä järkevää, jos tämän asian hoitaminen kuuluisi vain vastuuvaliokunnalle tai kunnille, jos niitä on useampi kuin yksi ja vasta tässä lopussa voitaisiin ajatella muita menettelyjä. Meidän mielestämme ei ole tärkeää tai välttämätöntä, että valiokuntien puheenjohtajat ottaisivat esiin tämän asian, paitsi tietysti jotain ongelmia on esimerkiksi eturistiriitakysymyksiä tai muita valiokuntasuhteissa. Joka tapauksessa en tiedä, miten tähän saakka on menetelty, mutta tärkeää olisi kuitenkin välttyä päällekkäisiltä erityismenettelyiltä, liian monimutkaisilta ja hitailta menettelyiltä, koska riskinä on, että tähän kaikkeen kuluu liikaa aikaa ja resursseja – ja saattaa käydä niin, että myöskin valiokuntien eh, puheenjohtajien aikaa eh, kuluu liikaa muuten näiden kysymysten tarkasteluun. Ymmärrän kyllä varsin hyvin sen, että tämä kysymys sinällään on tärkeä ja näin ollen on perusteltua, että mm, hoidamme nämä asiat kunnolla ja ehkä uhraamme niille enemmän aikaa kuin mitä on tähän saakka tapahtunut, mutta nyt Lissabonin eh, sopimuksen myötä kuitenkin kyse on vain näistä lainsäädäntötyöhön liittyvistä kysymyksistä ja niihin liittyen parlamentin vastuusta. Ja vaarana on se, että nyt ollaan perustamassa liian raskaita eh, mekanismeja, eh, jotka sitten vievät huomioimme pois muista kysymyksistä. Uskottavuus kysymys on yksi ongelma. Se on ongelma sisäisesti, mutta myöskin ulkoisesti. Ja se on asia, jota emme saa unohtaa. Legitiimiyskysymys on tärkeä. Ja tärkeää on myöskin pitää huoli siitä, että voimme toimia, toimia valtuuksiemme puitteissa mahdollisimman hyvin ja käytännöllisesti. Voimme hyvin osoittaa, että toimimme kunnolla ja hoidamme tehtävämme hyvin. Eli kannattaa olla tässä riittävän varovainen. Meidän tulee voida osoittaa, että voimme toimia hyvin, voimme toimia tehokkaasti. Näin kansalaiset ymmärtävät sen, että me täällä hyödynnämme hyvin olemassa olevan, käytettävissä olevan ajan ja olemassa olevat resurssit. Mitään muita valvontamenettelyjä tässä ei mielestäni tarvittaisi, koska ne saattaisivat kestää kuukausiakin. Joskus selvää on se, ne kuitenkin koskevat tärkeitä kysymyksiä unionin kannalta katsottuna, mutta jotkut valtuudet halutaan antaa komissiolle lainsäädäntövaltuudet. valtuudet mutta sitten ongelmana on se, jos myöhemmässä vaiheessa joudutaan varsin pitkällisiin valvontatoimiin. Tärkeää on, että voidaan toimia riittävän tehokkaasti, riittävän nopeasti, mutta tärkeää on myöskin se, että toiminta on johdonmukaista. Jos tietyt seikat kuuluvat komission hoidettaviksi esimerkiksi delegoitujen säädösten osalta, niin se on tosiasia. Ja sitten valvontavaiheessa mentäisinkin muuttamaan mm, kaikki ja tällä tavalla mentäisiin hyvin raskaisiin, monimutkaisiin menettelyihin. Ei näin, vaan on hyvä ja tärkeää voida toimia johdonmukaisesti ja siten, että työt tehdään tehokkaasti käytännönläheisesti. Kiitos. Right, sorry about that, Chairman. Niin, anteeksi puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. No eikö olisi parempi, jos käsiteltäisiin ihan tätä ongelman juurta? Miksi ei kutsuta korkeudustaja Ashtonia tänne paikalle? Näinhän oikeat parlamentit tekevät. Ja miksi? Hänen saa valtavaa palkkaa ja hirvittävän määrä rahaa käyttää hänen osastonsa, yksikkönsä. Ja hän ei edelleenkään pääse tänne vastaamaan kysymyksiin oikea-aikaisesti. No tästä meidän pitäisi keskustella, eikä siitä, millä tavalla voidaan peitellä nämä tosiasiat. Bene, non vedo altre mani al... No niin, muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan. Näyttäisi siltä, että pitkälti täällä tukea mietinnölleni kollega Duff piti joitain seikkoja tärkeinä, mutta silti oli myös valmis joistain luopumaan. Ja Moreira toi ihan selkeitä, tärkeitä seikkoja esiin, joihin voin itsekin yhtyä. Mutta ongelmana tässä on se tekninen toteutus, miten ne hoitaa asiat siten, että todellakin nopea toiminta mahdollistuu. No niin, äänestyspäivä. Se ajoittuu maaliskuulle. Ja jos jotain kompromissitarkistuksia tässä vielä tarvitaan, niin niitä voidaan tehdä. Mistään suurista muutoksista tässä varmaan ei kyse ole, mutta kompromisseja voidaan ajatella, e, jos ne tarpeelliseksi katsotaan. Ja maaliskuussa sitten todellakin äänestys. No niin, kävipäs mukavasti nämä omat mietintöni on nyt saatu läpi käytyä. Ah. Ah. Vabbè, siamo a metà. No, ma sì, possiamo ancora andare avanti, sì. sono le 5 per le... Sì, sì, sì, certo, abbiamo ancora tempo. E, eh, anzi, siamo in... No niin, hyvinhän tässä ollaan melkeinpä etuajassa. Ajatus oli, että viideltä koordinaattoriden kokous pidettäisiin ja kello vasta vähän yli neljä, eli meillähän on ruhtinaallisesti aikaa vielä käydä käsiksi seuraavan asian Esityslistan kohtaan seitsemän Raskovskin mietintöön kirjallisia kannanottoja koskevan Euroopan parlamentin työjärjestyksen 1.3 artiklan muuttaminen. Esittelen siinä Traskovski viime vuoden keväällä tehtiin tutkimus, jonka tulokset on esitetty. Ja nyt pyytäisin mm, esittelijää kommentoimaan näitä tehtyjä muutoksia. Olkaa hyvä. Presidentti. Uh, written declarations. Siis nämä kirjalliset julkilausumat minä olin yliopistopiireissä aikaisemmin ja siksi minä tartuin tähän eh, hyvin tosissani ja tästä tehtiin ensin tutkimus. Eli siis onko näillä mitään painoarvoa ja vaikuttavatko ne lainsäädäntöprosessiin? Onko tämä tapa vaikuttaa vai onko tämä tällaista PR-toimintaa pelkästään? Valitettavasti kävi, aavistukseni kävi toteen, koska nämä julkilausumat eivät vaikuta lausu, muuta lainsäädäntöä. Nämähän osoitetaan yleensä komissiolle ja niissä ehdotetaan jotain toimenpiteitä. Mutta kuitenkin tämä vaikutus on hyvin, hyvin rajallinen. Minä luulen, että niillä, jotka valmistelivat tätä mietintöä, oli hyvin vaikea löytää paria kolmea sellaista julkilausumaa, jolla olisi joitakin vaikutusta ollut näiden kaikkien satojen papereiden joukossa. Meidän täytyy löytää vastauksia näihin työjärjestysasioihin – mutta sen lisäksi minä halusin puhua tästä status quo-tilanteessa näiden kirjallisten julkilausumien osalta, että tarvitsemmeko niitä ollenkaan. Tällaisen, tällainen lainsäädäntötoimivalta, mikä meillä nyt on, niin nämä julkilausumat eivät sinänsä ole järkeviä, koska se on sellainen eh, väline, jota käytettiin silloin, kun lainsäädäntövaltaa meillä ei ollut samalla tavalla meillä on nyt mahdollisuus pyytää Euroopan komissiolta, että se tekee aloitteen. Ja siinä mielessä nämä julkilausumat eivät enää ole sillä tavalla paikallaan. Joskus jäsenet sanovat meille, että tämä on ainoa tapa puuttua johonkin asiaan, vireillä asiaan, ja että asiat ovat tärkeitä äänestäjille. Minä olen joskus kuullut sellaisia mielipiteitä, että mm, eräille jäsenille eh, tämä vaikuttamismahdollisuus lainsäädäntöön on hyvin vaikea, koska tämä on ainoa väline, joka käytössä on. Mutta jos katsomme, kuinka paljon näitä on laadittu ja, ja kuinka moni niistä todellakin oli sitten paikallaan ja, ja järkevä, Tämä vain johdantona. Minun mielestäni tämä on vanhentunut väline, tätä ei pitäisi paljon käyttää, mutta kyllä, mm, kyllä minä ymmärrän niitä argumentteja, joita keskustelussa on tuotu esille, joiden mukaan tämä on tärkeä eräille jäsenillemme. Ensin minä kerron, mitä tutkimus antoi tulokseksi, eli tässä ei ole mikään kovin tehokas väline, ja, ja todellakin, koska se on vähän vanhentunut niihin toimivaltuuksiin nähden, mitä meillä nyt on lainsäädännössä. Ehkä seuraavalla kaudellamme meidän pitäisi miettiä, vaalikaudellamme meidän pitäisi miettiä tätä asiaa. En nyt ehdota mitään päätöslauselmaa tästä, mutta jos luette tämän luonnoksen, niin ymmärrätte, mikä käsitys minulla on. Joten ei mitään dramaattista päätöstä tulevaisuuden suhteen, mutta tähän pitää jos myöhemmin palata. Minä halusin nämä menettelytavat selkeämmiksi, koska siellä oli tiettyjä ongelmia. Esimerkiksi kuinka monta allekirjoitusta tarvitaan sen kumoamiseen ja näin edelleen ja minä voimistin vähän tätä kielen käyttöäkin, kun täällä sanotaan, että julkilausumien pitäisi käsitellä sellaisia kysymyksiä, joissa Euroopan unionilla on toimivalta ratkaista ongelmat. Täällä myöskin se kysymys, että tämän ei pitäisi mennä päällekkäin lainsäädäntöprosessin kanssa. Mutta onko pitäisi katsoa näitä päällekkäisyyksiä, että minkälainen lainsäädäntöprosessi on menossa vai onko se sellainen? Nämä julkilausumat on julkistettu parlamentin sivuilla internetissä ja ne jaetaan myöskin sähköisessä muodossa. Tätä rekisteriä pystyy seuraamaan parlamentin internetsivuilla. No sitten allekirjoitukset ehdotukseni mukaan sen voisi vetää pois kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se on rekisteröity. Mikä on tärkeää, on, että tämä kolme kuukautta, niin se on siis tämä määrä päivä näille allekirjoituksille, mutta tämänkään ajan ei pidä olla liian pitkä. Yksi ongelma on siinä, että ihmiset, jotka vetäytyvät tästä, ottavat allekirjoituksensa pois sen jälkeen, kun tästä julkilausumasta on sovittu. Eli jos haluaa vetäytyä asiasta, niin se on tehtävä kolmen kuukauden sisällä. Sitten toinen asia on se, että joissakin tapauksissa on, on niin, että näiden julkilausumien määräaika on pidennetty. Ja sitten jos sen jälkeen, kolmen kuukauden jälkeen, niin sitten se raukeaisi. Joka tapauksessa tämä on nyt äh, ristiriitainen asia. Minä olisin halunnut toimia hieman kunnianhimoisemmin. Ja äh, haluaisin, olisin halunnut esittää tavan päästä näistä eroon, mutta jätän sen nyt auki. Ja minä olis, olisin halunnut myöskin tästä allekirjoitusten äh, keräämistavasta puhua. Ja sitten myöskin tämä internet-asia, sen pitäisi auttaa meitä. Miten me saisimme tämän koko prosessin selvemmäksi ja vähemmän sekannusta aiheuttavaksi? Ja miten me voisimme luoda sellaisen tilanteen, jossa sellaiset julkilausumat, joita todella tuetaan jokaisessa jäsenmaassa, menisivät läpi. Ja se onkin juuri se määräaika, miksi me halusimme tänne kolmen kuukauden määräennelle allekirjoitusten poisvetämiselle koska tällaista aikamäärää me tarvitsimme. Kurmai. Presidente, thank you very much, the Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teidän mielelläni työskentelen yhteistyössä teidän kanssanne. Ja haluaisin erityisesti kiittää kiittää muitakin tästä. Yleisesti ottaen en ole julistuksia vastaan, mutta minun uskoakseni tämä on erityisen hyödyllistä, kun jäsenet haluavat ottaa esille eri huolenaiheita, vaikka tietysti on totta, että meillä on myös muita välineitä käytettävissämme. Tietysti myös tämä kirjastojulistusten hyväksymisen määrä on huomattavasti korkeampi kuin aiemmin, mikä osoittaa, että jäsenet tuntevat tämän työvälineen ja meillä on myös jonkunnäköisiä ajatuksia sen käyttöön. Ja millä tavalla sitä pitää käyttää viisaasti, koska nämä aiheet ovat tärkeitä heille. Hyvin usein ne myös heijastelevat Euroopan unionin kansalaisilta tulevia näkemyksiä. En ole siis näiden kannattojen poistamisen kannalla. Ja olen täysin sitä mieltä, että meillä pitää olla tällainen online-alusta niille. Nythän eletään ihan nykyaikoja ja se on aivan erinomainen ajatus. Mehän olemme myös aina täysistunnon uhreja. Emme tarvitse papereita ja säästäisimme rahaa. Kannata myös sitä, että kolme kuukauden aikarajaa ei pidennetä. Olen aivan samaa mieltä esittelijän kanssa siinä, että kirjallisten kannanottojen mainontaa pitää rajoittaa se koskee kaikkia eri tilanteita. Minä en hyväksyisi sitä, että että poissuljettaisiin että poissuljettaisiin se, ei näitä voida rajoittaa. Me emme kerta kaikkiaan vain saa riittävää määrää allekirjoituksia, kuten olemme jo todenneet. Olen myös pohtinut sitä, millä tavalla tällaiset kannanotot voisivat olla menestyksellisiä. Ehkäpä poliittista painetta olisi enemmän vastaamiseen, jos meillä oli jonkunnäköisiä kriteereitä sen suhteen, miten allekirjoittaneet kesätään. Esimerkiksi minimimäärä kansallisia valtuuskuntia tai ryhmiä. En ole tästä varma, mutta tämä nyt vain tällaisena ajattelun pohjana. Mielelläni työskentelen kanssanne uudelleen ja toivottavasti voimme saada hyviä tuloksia aikaiseksi, mutta Älkää poista, me poistako tätä työvälinettä, koska kyllä se tietyllä tavalla on meidän työvälineemme. Grazie, onorevole Gulmai. Adesso la parola Kiitos. Sitten Brons seuraavana, olkaa hyvä. Thank you. The rapporteur judges written declarations on the basis... Niin, näistä kannanotoista esittelijä puhui kahdella tavalla siis miten ne ovat instituutioiden eh, välisessä, eh, siis ovatko ne hyödyllisiä, miten ne vaikuttavat. Molempi vastaus on he, ei. Jos me hyväksymme nämä kriteerit, niin niistä pitäisi luopua, mutta minä en hyväksy eh, kriteerejä. Tässä on nyt poliittinen näkemys parlamentissa ja mahdollisesti muutkin päätökset, joita täällä tehdään, niin ovat saman luontoisia. Nämä todennäköisesti tulevat esityslistalle, mutta se on ajan eh, tuhlausta. On kysymyksessä mietinnöt, jossa ajaa eh, tuhlataan. Ehkä me koko ajan täällä tuhlaamme aikaa, koko mandaattimme ajan. Mutta se, että jos nämä liit- minun mielestäni nämä eivät ole ajan tuhlausta. Nämä kannanotot, jotka edustavat vähemmistökantaa, niin niiden tarkoitus on ollakin sellaisia. E, onhan monia sellaisia asioita, joita on tapahtunut, kuten orjuuden poisto ja, ja monenlaisia asioita, E, jotka alun perin olivat vähemmistön hankkeita, niin ne, ne sitten menivät kuitenkin läpi. Kirjalliset kannanotot, e, ne ovat mielestäni, ehkä niillä se pieni rooli e, kaikkien näiden mietintöjemme joukossa. Ja vaikka ne nyt eivät kovin kumoisia ole, niin minun mielestäni ne ovat tärkeitä kaikenlaista Etelä-Afrikan sortotoimia, kaikki, kaikki muualla maailmassa tapahtuvat asiat, ne saattaisivat olla e, hyvinkin epäkiinnostavia, joten niihin voisi, voitaisiin juuri näillä kannanotoilla näyttää valoa. Honorable Duff. Duff. Well, I, I... No niin, nyt niin testaan vasta mikä on henkiryhmässäni tähän liittyen. Mutta katsoisin kuitenkin, että kirjalliset kannat ovat varsin suosittu mahdollisuus. Ja jos valiokunta nyt päättäisi luopua niistä, niin on olemassa vaara, että saisimme osaksemme kovastikin kritiikkiä. täällä parlamentissa ja mahdollisesti myös julkisemmilla areenoilla, kun ajatellaan järjestäytyntä kansallista yhteiskuntaa ja mm, kansalaisjärjestöjä. Ne ymmärrykseni mukaan varsin useinkin hyödy, voivat käyttää hyödykseen nimenomaan näitä kirjallisia kannanottoja. Ja usein järjestöt tällä tavalla saavat hieman käsityksen parlamentin näkemyksistä nimenomaan näiden kannattajien kautta. Näitä voidaan pitää sillä, silläkin tavalla hyvänä asiana, että tämä mahdollistaa sen, että voi ilmaista oman kantansa, joka saattaa olla poikkeava ryhmän yleisemmästä kannasta. Eli tämä antaa mahdollisuuden ikään kuin vapautua ryhmäkurista. ja mahdollistaa toisaalta myöskin ryhmien väliset yhteydet. Eli tämäkin hyvä seikka. Kuitenkin katsoisin, että puhemies, kun tapauskohtaisesti asiat käsitellään niin kuin nykysäännöissä sanotaan, olisi mahdollista ehkä tätä harkintavaltaa hieman laajemminkin soveltaa, e, e, mitä tulee erityisesti laadunvalvontaan. Ja olenkin sitä mieltä, että ainakin jotkut kirjallisista e, kannanotoista e, ovat sellaisia, ettei niitä kannattaisi ulos vähän e, mm, esittää. Eli tässä kannattaa huomioida ei pelkästään unionin toimivaltuudet, vaan myöskin parlamentin omat valtuudet voida muuttaa toimintatapoja tässä yhteydessä. Ja kun tarkastellaan eh, unionin kompetenssiin liittyviä kysymyksiä. Jos eh, emme pysty riittävän hyvin valmaa sitä, miten kirjallisia kannanottoja, miltä pohjalta niitä laaditaan, saatamme esittää vääränlaisia signaaleja ulospäin. Ikään kuin valtuutemme olisivat suuremmat ja laajemmat kuin ne todellisuudessa ovat. Toisaalta kuitenkin voidaan pitää hyvänä sitä, että voimme kuitenkin tuoda omat kantamme hyvin esiin. Esimerkiksi eh, suhteessa Euroopan neuvoston tietyissä kysymyksissä. Esimerkiksi eh, eh, franchise-menettelyn laajentaminen vammaisille. Tämä ei välttämättä eh, ihan tiukkaan ottaen ole asiakka kuuluu unionin eh, toimivaltuuksien piiriin, mutta kuitenkin on asia, joka on eh, yleisen, yleisen etuun liittyvä kysymys. Ja suuri yleisö todellakin ehkä toivoisi tämän tyyppisessä kysymyksessä meiltä jonkinlaista toimintaa. Eli tässä ei suinkaan ole helppo löytää sopivaa tasapainoa, mutta siihen tulisi pyrkiä. Ja kun katsotaan ensimmäistä tarkistusta, jossa sanotaan ei lainsäädäntömenettelyt, en tiedä miten laajasti tämäkin voidaan tulkita. Ymmärrykseni mukaan silloin siihen sisältyisivät omaloitteiset mietinnöt esimerkiksi AFET-valiokunnasta koskien tiettyjä öö, ulkosuhteisiin liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi voidaan mainita öö, Palestiina tai öö, ydin kehittelyt. Eli kannattaa miettiä hieman näitä sanamuotoja, onko toivottavaa ja hyvä, että parlamentti tämän tyyppisissä asioissa myöskin kommentoi asioita. No niin, me vielä tätä asiaa tarkastelemme, mutta yksi kysymys kuitenkin teille kun tässä esitettiin, että rajoitettaisiin kirjallisten kannanottojen määrää. Voisiko tätä ajaa milloin tahansa, sillä jos näitä tulee valtavan paljon jossain vaiheessa, niin selvää tietysti on, että tällöin poliittinen painoarvo vähenee, eli määrä on yksi seikka, joka kannattaisi ehkä näin ollen huomioida laadun lisäksi. Ja ehkäpä, jos esimerkiksi jollain jäsenellä on hyvä idea, ajatus, niin voisi esittää ikään kuin tarjouksen – olisiko mahdollista, että huomioitaisiin kiintiön, olemassa olevan kiintiön puitteissa, joka määriteltäisiin vaikkapa vuosipohjaisesti. Eli asetettaisiin jonkinlainen kynnys näille kannanotoille. Sellaistahan nykyisellään ei ole käytössä. Kiitos prima di dare la parola a Hefner. Hefner, olkaa hyvä. Vielleicht nur eine... Niin, ehkä vain tähän lyhyt kysymys aluksi. Puuttuisin tähän, mitä Andrew äsken sanoi tässä lopussa, että meidän pitäisi jatkossa vielä tätä asiaa miettiä ja myöskin puolueryhmässämme meidän pitäisi tästä keskustella, että tämä kirjallinen kannanotto on sellainen, että se on kärsinyt vähän inflaation eh, instrumenttina. Se heikottaa sitä, he, on heikentänyt sitä ja ehkä eräiden kannanottojen laatukin on ollut vähän heikko. Mutta se, että tällainen instrumentti on olemassa ja miten me sitten saamme lisää laatua ilman, että tämä instrumentti putoaa pois kokonaan tai että se tulee huonolaatuisemmaksi, niin tällaisia asioita mietin. Mutta sitten se kysymys, mitä tässä nyt käsittelemme, minä haluaisin kysyä vielä, että ehkä artikla 177 työjärjestyksessämme, e, eikö siinä ole sellainen oikeus, jonka mukaan jokainen yksittäinen valiokunnan jäsen voi pyytää, että asia siirretään esityslistalle myöhemmin tai että asia otetaan esityslistalle Tämä on artikla 117 ja A, siis siellä otetaan tämä asia esityslistalle, mutta jos ei pystytä keskustelemaan tietyssä kokouksessa asiasta, niin e, aina tällainen lykkäysmahdollisuus on myös siitä on mahdollista päättää. Allora, prima di dare la parola al collega Tarkovsky. No niin, haluaisin hieman itsekin kommentoida ennen kuin näin puheenvuoro Tarkovskille. Selvää on, että kun ollaan täysistuntosalissa ja paikalla on äh, lobareita ja kaikenlaista muuta väkeä, niin saa helposti vaikutelma siitä, että parlamentti toimii vakavasti otettavasti, ja tämä seikka on todellakin huomioitava. Ja sitten toinen huomioitava asia liittyy siihen, että varsin usein ehkä allekirjoitetaan, ei, eikä ole edes lukenut tekstiä. Ja kun kaveri allekirjoittaa, niin sitä pyytää toistakin allekirjoittamaan ja sillä tavalla mennään. Tämäkään ei ole vakava toiminta. Katsoisinkin näin ollen, että kirjalliset kannanotot jollain tavalla korvaavat ikään kuin eh, aloiteoikeuden, joka eh, meilläkin on eh, ja muissakin parlamenteissa. Jos esimerkiksi ihan julkisuuden saamisen syystä parlamentaarikko saattaa tehdä lakiesityksenä esittää sen sitten kollegoille, mutta meillä tällaista aloiteoikeutta valitettavasti ei ole ja nyt nämä kirjalliset kannanotot ovat vähän kuin korvike tälle. Ja jos tätä mahdollisuutta ei enää olisi, niin eh, kyllä tällöin eh, yksittäisten edustajien eh, oma aloitteellisuuteen tällöin puututtaisiin. Eli tällainen kirjo, joka ei ole parlamentille sopivaa, ehkä on syytä karsia pois, mutta kuitenkin säilyttää tällainen oma-aloitteellisen toiminnan mahdollisuus jatkossakin. Gualtieri, olkaa hyvä. Ma, eh, no, solo per reagire alla... Niin, voin yhtyä eh, puheenjohtajan juuri tekemään analyysiin, mitä tulee tämän välineen alkuperäiseen merkitykseen, eli oma-aloitteinen lainsäädäntötyö, joka parlamentaarikoilla olisi. Kurmai voin pitkälti eh, yhtyä Kulman puheenvuoroon ja sitten Trakoskin esityksen myöskin, eli en sitä tässä juurikaan kommentoi, mutta ehkä kannattaisi kuitenkin hieman miettiä seuraavaa seikkaa. Olisiko mahdollista jollain tavalla huomioida jotenkin paremmin yksittäiset jäsenet 256 artikla esimerkiksi perussopimuksessa Eli että se huomioisi parlamentaarisen lainsäädännöllisen aloiteoikeuden. Ja tuntuu siltä, että kehitys tähän suuntaan aina vain enemmän menee. Eli lainsäädäntö työhön. Tämähän koskee nykyisellä talousarviota, mutta myös muita. Ja tärkeää on, että kun näitä äh, perusseikkoja vahvistetaan, niin myöskin parlamentin on muututtava ja kehityttävä oikeaan suuntaan tähän nähden. Ja siksi ei välttämättä ole järkevää tämän tyyppisiä oikeuksia poistaa. Ehkä järkevää olisi siirtää niitä ikään kuin äh, sellaiseksi, että turhat toimitettaisiin pois mitä tulee näihin kirjallisiin kannanottoihin, annettaisiin kuitenkin mahdollisuus voida vaikuttaa eh, tehdä ehdotuksia, eh, määritellä hieman eh, agendaa, mitä tulee oma-aloitteisiin mietintöihin esimerkiksi. Äh, välttämättä ole vielä lainsäädännöllinen aloite, mutta kuitenkin jonkinlainen kannanotto komission suuntaan äh, jossa parlamentti voisi esiin tuoda sen, että tietyn tyyppiset aloitteet olisivat toivottavia. No tässä nyt ikään kuin hieman vähän ääneen äh, ajattelin, miten voitaisiin ajatella, että myönteiseen suuntaan tätä välinettä voitaisiin kehitellä. Kiitos. Well, uh, first of all, you know... Niin, ensinnäkin en suinkaan halua poistaa näitä kirjallisia kannanottoja. Mutta minusta keskustelu ainakin pitäisi aloittaa ja siitä syystä olen sitä mieltä, että johdantosan kappale I pitäisi olla tässä, että voisimme ryhtyä keskusteluun siitä. Ainakin pyytäisin teiltä sitä, että näkemyksiä täällä esitettäisiin. Jos päätetään, että niitä aiotaan pitää samanmuotoisina, niin ainakin meidän pitäisi silloin käydä poliittisissa ryhmissämme keskustelu siitä, minkä näköisen viestin haluamme välittää suurelle yleisölle. Olen huomannut kaikki teidän kommenttinne ja käsittelen niitä pian. Mutta tärkein asia mielestäni on se, että tämän tyyppisen välineen avulla, kirjallisten kannanottojen avulla, ja tämäkin on muuten toinen mietintönä, jos monet kollegat sanovat, että mitä enemmän kirjallisia kannanottoja on, niin sitä seksikkäämpää on keskustelu parlamentissa. En minä sitä usko. Kun nähdään kansallinen keskustelu, niin me taistelemme sitä stereotypia vasta, että meillä ei ole mitään sanottavaa. Tämä on ollut aivan järkyttävää minulle huomata se, että kun me ensimmäistä kertaa valittiin Euroopan parlamentin, ajattelin, että stereotypia oli ehkä niin tärkeä puolesta, koska olemme uusi jäsen, mutta vaikuttaa siltä, että se on paljon vahvempi joissain vanhemmissa jäsenvaltioissa, että me emme täällä tee yhtään mitään. Tuottelemme vain kaiken maailman kannanottoja, josta ei ole mitään, millä ei ole mitään merkitystä. Ja kun meidän työtämme arvioidaan, ja voin antaa esimerkin teille Puolasta, niin tämän talon jäseninä on sellaisiakin, jotka puhuvat täysistunnossa 150 kertaa, se on ennätys siis. Tuotetaan pari kirjallista kannanottoa ja kansalaiset median välityksellä ajattelevat, että nämä henkilöt saavat jotain vaikutusta aikaiseksi täällä parlamentissa, vaikka eivät henkilöt tee minkäännäköistä juridista lainsäädäntötyötä, eivät tee mitään mietintöä tai mitään. Eli siitä syystä en ole mikään valtava virallisten kannanottojen ystävä. Ja meidän pitäisi mielestäni käydä tätä keskustelua, jotta voisimme kertoa suurelle yleisölle siitä, että kyllä kyseessä on tärkeä väline näkemystemme esittämiseksi, mutta se ei ole mikään etusijalla oleva asia, mitä tässä talossa tehdään. Sillä hyvin usein nähdään, että kansallisissa keskusteluissa ihmiset ajattelevat, että me olemme jostain 70-luvulta revästyjä. Tuotetaan kaiken maailman päätöslauselmaa, oma-aloitteista lausuntoa ja mitään todellista vaikutusta ei saada aikaiseksi. Ja olen nähnyt, että näitä kirjallisia kannanottoja halvennetaan. Niitä äh, esitetään esimerkkinä siitä, mitä tässä talossa tehdään. Se on siis harhaanjohtava väärä kuva. Ja se on tämä ongelma, mikä minulla tässä on. Kun puhutaan sitten näistä perusteluista, niin ihan kaikella kiinnostuksella näin vähemmistökannanottoja kohtaan, että tämä on todellinen ongelma, sillä sillä jos ei ainakin puolet tue sitä, niin ei sillä ole mitään painoarvoa. Mutta ymmärrän kyllä tämän puolueen ylittävästä perustelusta. Eli luodaan sellainen ilmapiiri, josta eri asioista, jossa eri asioista voidaan keskustella. Mielestäni vähin, mitä voidaan tehdä, on, että ainakin virtaviivaistetaan koko tämä prosessi niin, että ei saada aikaiseksi päällekkäisyyttä, ja jos jotain tehdään tietyllä tavalla, joka voi olla tehokkaampi tapa, niin tehdään se sitten niin, eikä tehdä päällekkäistä työtä. Ja lopuksi, kun puhutaan sitten materiaalin jakamisesta tai lisääntymisestä, niin se voisi olla oikea tapa viedä asiaa eteenpäin. Ja otetaan asiaa esille tulevaisuudessa. Ehkä se voidaan poistaa, ehkäpä voitaisiin virtaviivaistaa sitä, ehkäpä voitaisiin saada joku tietty lukumäärä näitä kannanottoja, antaa tilaisuus puhemiehelle ja niin edelleen. Se voi tietysti olla vaikea. Meillä voi olla vaikea sanoa tietylle kollegalle, että no ei, aio allekirjoittaa tätä. Pyydetään allekirjoittamaan, allekirjoittaa sen takia, koska on vaikea kieltäytyä siitä, koska se on mielestäni roskaa. Näin pitäisi kyllä tehdä välillä. Välillä ne ei kuitenkaan tehdä. Eli lopuksi meidän tulisi virtaviivasta aloittaa keskustelu ja laittaa tämä johdatusen kappale I, kun sanoin, että meidän pitäisi katsoa tulevaisuuteen rajallisempi määrä, enemmän liikkumavaraa ja rohkeutta Euroopan unionin puhemiehelle sanoa ei ja toimia omalla tavallaan. En minä haluaisin, että minun työtäni arvostellaan sen perusteella, miten on tehty jonkunnäköinen hieno ikiaikaisia asioita käsittelevä kirjallinen kannanotto, joka siis asettaa koko parlamentin naurettavan valon. Siis allora, grazie. Eh, abbiamo ancora... Hyvä. La sua redazione, come procediamo? Come fissare, stabilire... Ah, sì, certo. <laughs> Stavo dimenticando che non abbiamo finito sulla... No. tähän päättynyt. Jatkomenettelystä vielä. Tässä hyppäsin asioiden ohi, kun halusin jo päätellä kokousta. Eli siis tarkistuksia tähän Taskovskin esityksiin voi 22. päivä kolmatta saakka esittää puolen päivään asti. ja vaikuttaisi siltä, että kannattaisi ehkä vielä kertaalleen eh, käydä ajatusten vaihtoa tästä asiasta tarkistustenkin valossa. Takaraisessa siis 22. päivä kolmatta näillä. Käymme niistä keskustelua vielä 19. Eh, päivä ja 80. päivä kolmatta pidettävässä kokouksessa. Mahdollisesti sitten huhtikuussa asiasta voidaan äänestää. Pahoitteluni esittelijälle, jos tässä tällainen lipsahdus tapahtui. Olkaa hyvä. Non avendo il calendario... No minulla ei ole tässä nyt kalenteria kädessäni, mutta kun väliin tulevat myöskin pääsiäislomat, niin olen ihan varma, mutta tärkeänä pitäisin sitä, että keskustelu asiasta todellakin käytäisiin ja käytäisiin kunnollinen keskustelu koska on tärkeää myöskin, että ollaan yhteydessä ryhmän jäseniin, ryhmien jäseniin, ja siis otetaan tarvittava aika tämän asian käsittelyyn, vaikka kuukausi lisäaikaa, mutta että pidetään huoli siitä, että asiasta voidaan riittävän laajasti ja hyvin keskustella myöskin ryhmissä jotta tämä mahdollisuus voidaan nyt hyödyntää, koska ei asiaan sitten toistamiseen enää voi palata. No ehkä tämä esitetty aikataulu on ihan ok, mutta eh, kun lomat ja muut huomioidaan, niin kannattaa ehkä ajatella hieman väljempää aikataulua vielä, että todellakin ehditään tämä asia huolella käsitellä. Olen ihan samaa mieltä. Tärkeää on, että myös poliittisissa ryhmissä riittävän hyvin asiasta voidaan keskustelua käydä. No niin, Vaikuttaisi siltä, että minäkin voin tähän näkemyksen yhtyä, kukaan ei varmaan vastusta. Eli käykö, jos siirretään huhtikuulle tarkistusten määräaikaa, vai pysykö se edelleen tässä maaliskuussa? Proposta che mi viene al segretariato è... Tässä juuri ehdotettiin, että 22.3. säilyisi takarajana tarkistuksille maaliskuun. 22. päivä siis. Ja sitten 27. huhtikuuta asiasta käytäisiin keskustelua vielä ja sitten äänestettäisiin toukokuussa. En tiedä, jos lykätään äänestystä, niin ehkä tarkistusten takaraja voitaisiin myöskin lykätä. Anche vero. Totta, mutta toisaalta keskustelu keskustelu on ollut melko lailla eh, rönsylevä, vaikka yleisellä tasolla nykyään, niin en tiedä, ehkä kuitenkin eh, voitaisiin ajatella, että tarkistustakaraja olisi olisi maaliskuun 22. päivä ja sitten huhtikuussa asiaa vielä käsiteltäisiin ja äänestys toukokuussa. No tässä ei ole aikaa kovin paljon, mutta ehkäpä kuitenkin kollegamme Kurmai voisi jo alustaa meitä kohtaan yhdeksän esityslistalla. Euroopan parlamentin järjestyksen muuttaminen eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetun asetuksen täytäntöönpanon osalta. Eli kun tarvittaa tällä kirjoituksen saatu, niin mitä tapahtunut? No tästä on jo keskusteltu, mutta ehkä kuitenkin jotain lisätäsmennystä tarvitaan. Niin kurmai, olkaa hyvä. Today because so many... Kiitos. Olen iloinen, kun voin tänään puhua tästä asiasta, koska täällä on näin paljon kuulijoita näin tärkeästä asiasta. 26. ensimmäistä oli keskustelu julkisesta kuulemisesta ja hyvin vähän oli kuitenkin paikalla jäseniä. Niin minä olen kuullut keskustelun sisällön ja minulla olen, meillä on ollut muita kokouksia muiden parlamentin jäsenten kanssa. Erityisesti Gerald Hefnerin kanssa olemme puhuneet. Diana Wallis ei ole enää täällä joukossa, mutta Malcolm Scott muun muassa, joka osallistui tähän asiaan ja, on, ja myöskin vetomusvaliokunnan puheenjohtaja. Kaikki tiedot ovat saatavissa, siksi minä voin tämän luonnoksen esitellä. Tietenkin tämä on sopimuksessa varjoistelija Lamas Suurin kanssa keskusteltua. Hän ei ole nyt täällä, koska hän on kansallisten valtuuskuntien kokouksessa. Uusi asia jonka te huomaatte, meillä on varapuheenjohtaja parlamentissa, joka on kansalaisaloitteesta vastuussa Papastankios. Hän on. Olisi hyvä, jos me voisimme hänet tavata ja tähän ICI-prosessin perehtyä. One Stop Shop tarvitaan, koska silloin kansalaisaloitteet voivat kätevästi edetä pitää käydä dialogia kansalaisten kanssa, jotka edustavat eh, kansalaisen yhteiskuntaa, jota tarvitsemme entistä enemmän erilaisia organisaatioita. Stamkos voisi tämän asian jo ottaa siis täällä ICI, siis sitä käsitellään korkealla tasolla. Ja mitä tulee kahteen instituutioon, niin on myös näitä valiokunnat, jotka kansalaisaloitteeseen ovat tehneet työtä, niin on myös muita EU-instituutioita. Pitää varmistaa se, että kuulemiset järjestetään ja hoidetaan kunnolla. Valiokunta, joka on vastuullinen kuulemisen järjestämisestä, niin kun ajattelemme, minkälainen tapaus ja tilanne se on, on luonnollista, että e, sekä puheenjohtajalla että työvaliokunnalla pitää olla mahdollisuus osallistua työhön. Tämä luonnos on luettavissa ja toivon, että te kaikki voitte siihen perehtyä ja tietenkin minä olen hyvin kiitollinen kaikille niille, jotka ovat kanssani tästä asiasta keskustelleet. Well, I was asked by Alain. No, Ala pyysi minua eh, esittämään tämän asian, mutta sitä onkin tällaisen hoitanut jo. Halusin vain painottaa vielä yhtä asiaa. Täällä esitettiin ajatus siitä, että yksi valiokunta vastaisi kaikesta, että se lisäisi selvennystä ja niin edelleen. Vetomusvaliokunnan kollegamme esittivät tämän hyvin perustellun vaatimuksen. Mutta jos näitä asioita haluan käsitellä vakavasti, niin me saamme kyllä aloitteita monista eri asioista, aivan kuten siitä on todennut. Ja haluan vielä vahvistaa tätä näkemystä. Eli Eli valiokunnan pitäisi sitä käsitellä ja niin, että yksi varapuhemies on siitä vastuussa. Näin näitä kysymyksiä voidaan käsitellä ihan syvällisesti. Tietysti vetomusvaliokuntakin on mukana työssä, mutta jos sitä halutaan käsitellä vakavasti, niin minun mielestäni tietyllä tavalla meidän pitäisi sisällyttää enemmän tähän keskusteluun, vaikka se olisikin tietysti hämäävämpää suurelle yleisölle. On tärkeää käsitellä näitä kysymyksiä syvällisesti, välittää sellainen viesti kansalaisillemme, että me suhtaudumme näihin aloitteisiin vakavasti. Honorable Hefner. Hefner. Ja, zunächst mal herzlichen Dank. Kiitoksia Rova Kurmaille tästä työstä ja tästä luonnoksesta, joka meille on esitetty. Suuri ja tärkeä tehtävä tässä on, koska tämä liittyy nyt Euroopan kansalaisaloitteeseen ja tämän asetuksen loppuun saattamiseen. Tässä on kysymys siitä asiasta, että kun näitä allekirjoituksia kerätään eri maissa, niin tarkoituksena on järjestää, saada aikaiseksi kuulemistilaisuus parlamentissa. Tällä tavalla koko järjestelmä toimii. Sen me tiedämme kotilaisten kirkkojen rakentamisesta, että, että tämä peruskivi kantaa koko kaarta, holvia. Te muistatte, että jo keväällä viime vuonna me luet, laadimme, luettelimme kaikki asiat, jotka liittyivät kuulemiseen ja mitä piti vielä selvittää. Ja oma-aloite mietintö oli sellainen, jossa me saimme kaikki nämä kysymykset esille ja keskusteltaviksi kaikilla tasoilla. Kuitenkin valitettavasti eh, tätä ei niin otettu hyvin vastaan, vaan valiokunnassa oltiin sitä mieltä, että me pyydämme työjärjestyksen muuttamista. On valitettavaa, että tämä ehdotus eh, on sellainen, eh, että mm, tässä on hyvin monimutkaista lainsäädäntöä ja jos sitten kansalaiset tätä joutuvat tätä lukemaan, niin se ei ole kovin vakuuttavaa. Me tiedämme nyt jo, että kansalaiset ovat sitä mieltä, että tässä talossa asiat ovat niin monimutkaisia, että eivät eh, juristitkaan niistä aina ota selvää, koska asiat voidaan tulkita eri tavalla. Me voisimme sopia yksinkertaisista säännöistä sillä tavalla, että mikä valiokunta on vastuuvaliokunta – menettelystavasta. Ja sitten myöskin kulukorvauksia ja niiden määräaikoja, että se eivät olisi työjärjestyksessä säädeltyjä asioita, vaan että tällaisissa, tällaisissa irrallisissa säännöissä määriteltäisiin nämä asiat. Se oli siis tällainen yleiskommentti. Mutta se, mistä meidän nyt tässä täytyy päättää, on se, että mikä valiokunta tai mikä elin parlamentissa on se taho, joka tämän kuulemisen järjestää. Meillä on kaksi ehdotusta pöydällä. Ensimmäinen on vetomusvaliokunnan ehdotus. Sehän on se valiokunta, joka säännönmukaisesti käsittelee kansalaisasioita ja usein säännöllisesti siis kuulee kansalaisia heidän ehdotuksensa on se, että se olisi kulloinenkin vastuuvaliokunta, joka tämän asian järjestäisi. Hyviä perusteluita sille on. Tämä vastuuvaliokunta on sillä tavalla sellainen asia, että kansalainen, se ei aina ole kovin selkeä, se esitys, mutta se olisi, olisi parasta, että vastuuvaliokunnan kanssa nimenomaan tästä asiasta keskustellaan. Mutta sitten jos on joku muu valiokunta, joka järjestää kansalaiskuulemisia, niin se ei välttämättä olisi kovin eh, onnistunut ratkaisu. Vast- vetomusvaliokuntahan kuulee kansalaisia säännöllisesti niin minun mielestäni olisi kaikkein järkevintä sellainen ratkaisu löytää, että olisi vetoomus valiokunta ja sitten sen lisäksi se valiokunta, joka on sisällöstä vastuussa, olisivat ne tahot, jotka järjestäisivät kuulemisen. En tiedä kuinka yksityiskohtaisesti tätä pitää käsitellä. Meillä on hyvin vähän tähän aikaa, vaikka huomenna voimmekin jatkaa tätä keskustelua. Mutta meillä on hyvin vähän aikaa, koska tämä ensimmäinen ehdotus tässä on nyt vuoden lykkäys jo melkein kyseessä tässä vaiheessa. Meillä on nyt sitten uudistettu luonnos pöydällämme ja koko prosessi käynnistyy huhtikuussa. Jos me haluamme perusteellisesti keskustella asioista, niin hyvin monet eri tahot parlamentissa, niiden pitäisi keskustella tästä ja sitten komission kanssa toimielinten välisestä tilanteesta. Eli tämähän kestää kovin kauan ennen kuin me saamme tämän lopullisen ja eh, luotettavan säännöstön syntymään. Meidän täytyy keskustella ja pari kysymystä haluaisin ottaa esille. 197 artikla Minun mielestäni 42 artikla olisi parempi, koska tässä puhutaan menettelystä, jossa parlamentti saa aloiteoikeuden. Meillä on kansalaisaloite. Tässähän on luotu uusi menettelytapa koko kansalaisaloitteen ympärille. 197a artikla käsittelee valiokuntien sisäisiä asioita – ja minusta tuntuu, että se ei siitä syystä ole kaikkein sopivin perusta. Ja toinen asia on sitten se, että käytännössä sellainen asia, että puheenjohtajistokokouksessa ainoastaan varapuheenjohtaja olisi toimivaltainen, niin se on järkevä ehdotus, mutta monet asiat jotka liittyvät eh, valiokuntien puheenjohtajistoon, niin heille ohjataan paljon asioita eh, jopa ja puheenjohtajistosta. No joka tapauksessa pitäisi luoda sellaisia sääntöjä tähänkin asiaan, ettei se ole ristiriidassa nykyisten säännöstemme kanssa – Minulla olisi vielä muitakin asioita sanottavana, mutta kun katson mitä kello on, niin en oikein tiedä, että kuinka, kuinka pitkälle nyt sitten on syytä käsitellä tätä esitettyä ähm, menettelyä. Siis keskustelimmeko viiteen asti, enkä nyt haluaisi olla ainoa keskustelija tässä. Minun mielestäni keskusteluun tarvitaan äh, vielä, mutta oman puheenvuoroni lopetan tähän ja haluaisin kuulla, mitä kollegat ovat asiasta mieltä. Kysymys on siitä, miten asian käsittely tästä jatkuu ja mitä tarkistuksille tapahtuu, koska seuraavat keskustelut valiokunnissa pidetään ja kuinka sitten vetomusvaliokunnan ehdotusta käsitellään. Onhan keskusteltu esittelijöiden kanssa ja myöskin vetomusvaliokunnan edustajien kanssa. Minusta tuntuu siltä, että no miten nyt sanoisin sen, että tämä on melko konsensuaalista. Minusta tuntuu, että olisi helpompaa toimia, jos nämä keskustelut johtaisivat hyvään lopputulokseen. Ja vetoankin sen puolesta, että me yrittäisimme näissä keskusteluissa eh, löytää mahdollisimman hyvän konsensuksen. Olen itse tehnyt ehdotukseni siitä, kuinka voitaisiin toimia, ja minä aion sen eh, lähettää jäsenille katsottavaksi. Se on sellainen ehdotus, jonka haluan keskusteltavaksi ja vain siinä tarkoituksessa, että näemme, miten se käytännössä toimisi ja varmistamme sen, etteivät nämä säännöt mene päällekkäin ja ristikkäin. No niin, aikaa ei ole kuinkaan paljon, mutta tämä on tärkeä asia, eli ehkäpä tässä vielä muutama minuutti voidaan asiaa käsitellä. Ja lähden liikkeelle omasta puheenvuorostani. En usko, että tätä voidaan verrata vetoomuksen, vetoomuksen ja kansalaisaloitteen on oltava kaksi eri asiaa, niin kuin Lissabonin sopimuskin esittää. Tähän aloitteeseen liittyy tiettyjä takuita. Ensinnäkin eh, tässä tietty vähimmäisallekirjoitusmäärä vaaditaan, mutta on tietysti mahdollista, että myös vetoomuksissa tällaisia käytetään, mutta on olemassa säännöt siitä, miten allekirjoitukset kerätään ja niin edelleen. Eli asia on erilainen, kyllä. Mutta erityisesti ero syntyy siitä, että on tietty määräaika sille, miten allekirjoitukset on kerättävä. Tällaista rajoitusta ei esitetä vetoomukselle. Ja on tärkeää myöskin, että kyseessä on Euroopan toimielimien kannalta katsottuna relevantti aihe. Ja on huomioitava nimenomaan se toimielin, joka lähinnä vastaa näistä kysymyksistä, ja se on komissio. Artikla 11 perussopimuksessa esittää, että kansalaisaloite esitetään komissiolle, jotta se tekisi juridisen oikeudellisen ehdotuksen ja niin edelleen. Eli siinä vaiheessa, kun allekirjoitukset on kerätty, on todellakin varmistettava siltä, että kyseessä on asia, josta erityisesti vastaa komissio. Ja tarvitaan äh, nimenomaan äh, vuoropuhelua sen suhteen, kenelle tämä <clears throat> aloite on tehtävä. Tällöin on käännyttävä komission puoleen. Komissiolla on nimenomaan nämä valtuudet. En tietenkään halua vähätellä vetomusvaliokunnan merkitystä, mutta kyllä tässä tärkeää on nimenomaan, että vastuuvaliokunnan rooli huomioidaan. Ja niin kuin asetuksessa todetaan, vaihtoehtoisena mahdollisuudessa todellakin kyseessä on todellinen tärkeä kansalaisaloite, jossa on huomattava määrä allekirjoituksia, niin jos halutaan eh, vakavasti otettavaa keskustelua käydä asiasta, niin mahdollista on ajatella mm, täysistunnossa asian tarkastelua poikkeustapauksissa. Mutta eh, tätä voitaisiin ajatella. Ja sitten nämä uudet sovellukset, joita tässä Kurman esityksessä on tarkasteltu, eh, niihin voidaan palata myöhemmin. Eli vielä ennen eh, huhtikuun alkoa välttämättä niistä ei tarvitse sopia, mutta eh, kuitenkin vuoden sisällä viimeistään. Tämän lisäksi on tärkeää, että valiokunta saa tiedon siitä, mitä tähän mennessä tapahtuu, eli mitkä ovat maakohtaiset määräykset sen suhteen, mitkä ovat autonomiset valtuudet jäsenmaatasolla, millä tavalla voidaan nämä nimet kerätä ja miten sitten valvotaan niiden paikkansa pitävyyttä. En tiedä, onko muun tyyppinen valvonta tässä yhteydessä tarpeen. Itse ajattelisin, että kyllä. Mutta tässä on puheenvuoropyyntöjä. Ensimmäisen puheenvuorossa herra Duff, olkaa hyvä. But only briefly, because I think we... Niin ihan lyhyesti vain, koska minusta meidän täytyy mennä nyt nopeahkosti siirtyä tuonne kannattorinen kokoukseen, mutta minä pelkään pahoin sitä, että parlamentin täytyy kunnioittaa omaa toimintaansa lainsäätäjänä. Ja jos me liikaa puuhailemme kuulemistilaisuuksien parissa esilainsäädäntövaiheessa kansalaisaloitteen vuoksi, niin saattaa olla niin, että suljemme pois liikkumaan varamme myöhemmin prosessissa. Ja olen teidän kanssanne aivan samaa mieltä, hyvä puheenjohtaja, siinä, että Komission vastuu tässä asiassa on aivan erityisen tärkeä. Ja meidän täytyy siitä syystä säilyttää tämä riippumaton komission toimintakenttä, kun se vastaanottaa näitä kansalaisaloitteita. Ja lopuksi tältä erää en pidä muotoilusta, jonka mukaan varapuhemies parlamentista vastaa kansalaisaloitteista. Parlamentin varapuhemiehet ovat parlamentin työvaliokunnalle vastuussa ja puheenjohtajistolle vastuussa. Heillä on siellä vastuuta. Puheenjohtajisto saattaa heidät asettaa vastuuseen tietystä työkentästä, mutta heidän, heitä ei tule asettaa siihen hankalan aseman, jossa he joutuvat kantamaan tällaisen täytäntöönpanevan vastuun ja toimimaan. Eli siitä syystä meidän tulisi mielestäni mukauttaa tätä varapuhemiehen asemaa. Mutta minulla on sitten lisää kommentteja sitten myöhemmässä vaiheessa, kun tätä keskustelua käydään, mutta ymmärrän tietysti aivan sen, että meidän täytyy viedä tämä asia kuitenkin päätökseen mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Ja sitten Hefner, mutta lyhyt puheenvuoro, olkaa hyvä aivan lyhyesti. Eh, se, tämä saattaa vaikuttaa jatkokäsittelyyn. Te sanoitte tässä, että tänne ei tarvitse olla ensimmäinen niin, että valmis. Se on aivan oikein. Mutta vuotta myöhemmin eh, pitäisi olla valmista ja se on kaikkein pisin mahdollinen aika, mitä voin kuvitella tämä 12 kuukautta. Meillä pitäisi olla kolmen neljän kuukauden päästä mm, näitä aloitteita eh, jo valmiina ja keskustellaanpa lisää. Esatta, onorevole Gurmai. Gurmai sitten, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. On hyvä, että tänään asiaa käsiteltiin tänään, kun täällä on paljon väkeä paikalla ja viimeksi ei ollut paikalla kuin kaksi jäsentä ja todellakin halusin varmistua siltä, että moni on paikalla ja voi kommenttinsa esittää kerran totesi, eli on edettävä asiassa mahdollisimman nopeasti. Ja tämä tarkistusten takaraja kannattaa pitää tässä maaliskuun päivänä. Kiitos kommenteistanne. Niiden myötä voin vahvistaa lähestymistapani tähän asiaan ja saan hyvän käsityksen kokonaiskuvasta. varapuhemies mainittiin. No, Martin Schulz, eh, kun eh, nimettiin tästä asiasta vastaava varapuhemies, niin se oli mielestäni osoitus siitä, että tätä pidetään tärkeänä kysymyksenä. Ja jos varapuhemiehelle tarjottaisiin mahdollisuus eh, kantaa tästä vastuu, niin sitä voitaisiin pitää tärkeänä askeleena ajatellen myös meitä päätöksentekijöitä. Ja niin kuin jo esiin on tuotu, ja jotkut teistä totesi jo, on erittäin tärkeää kuulla myöskin muiden valiokuntien näkemyksiä tähän asiaan. Tässä on todellisesta demokratiasta kyse. Eri valiokuntakollegoiden eh, tulee voida eh, ottaa käsittelyn kansalaisten ajatuksia. Ja puheenjohtaja kokous. Ehkä sekin voisi esityslistalleen tämän asian ottaa, koska kansalaisiin on suhtauduttava vakavasti. Jos tässä puhutaan miljoonan kansalaisen toiveesta, niin kyllä käsittely on saatava sopivalle tasolle. Ja kussakin valiokunnassa olisi syytä olla eh, panostusta tähän asiaan siksi, että eri kysymykset on saatettava eri valiokuntien käsittelyyn. Mitä tulee sitten viimeisimpään vuoteen ja julkaisuihin, niin ongelmana tässä on nyt se, että on tehtävä selvä ero kansalaisaloitteen ja vetomuksen välillä. Ja syy sille, miksi pitäisin esityksen nykyisellä, liittyy siihen, että on tehtävä selväksi se, että näin me haluamme menetellä. Vetoomusvaliokunta voi käsitellä kaikkia muita vetoomuksia, joihin ei tarvita miljoonaa allekirjoitusta. Ja näin ollen katsoisin, että on tärkeää tietysti hyödyntää vetomusvaliokunnan kokemusta ja asiantuntemusta, mutta niin kuin puheenvuoroistakin mielestäni ilmi kävi, niin ainoastaan kerran Eh, piti tärkeänä mm, tätä, mutta hän on myös vetomusvaliokunnan jäsen, eli lienee selvää, että hän tätä kantaa ajaa. Mutta täällä eh, on ennenkin tehty hyviä kompromisseja, eli katsotaan, eh, mihin tässä päädytään. Kiitos teille kaikille hyvästä yhteistyöstä. Questo qui. Allora. nonin, niin. Jos halutaan edetä nopeasti ensimmäinen 4.2012 mielessä, niin ei tässä paljon aikaa ole. Eli 6.3. takaraja tarkistuksille kello 12, jotta sitten on mahdollista valiokunnassa äänestää 20. päivä 3. Henkilökohtaisesti kyllä olen sitä mieltä, tämä on melko lailla tiukka aikataulu. Jos halutaan lisää harkinta-aikaa, vielä vaihtoehto olisi tarkistusten takaraja 22.3. äänestys sitten 26. päivä huhtikuuta. Itse pitäisin tätä mielekkäämpänä aikataulun tätä jälkimmäistä. Mitäs mieltä Kurmai on? Actually, I'm very much for democracy. We should... Minä olen kovasti demokratian kannalla. Meidän tulisi päättää tästä täällä nyt. Haluaisin seurata Gerardin näkemystä. Meidän tulisi olla valmiita ennen ensimmäinen neljättä. Silloin meillä on hyvät mahdollisuudet. Jos halutaan esittää lisäkommentteja aivan erinomaista tarkistuksista, niin eipä se haittaa. Kyllä me voimme toisen version kirjoittaa. Siitä syystä minä kannatan tätä parasta ratkaisua meille kaikille. Jos haluamme näyttää kansalaisille, että olemme valmiita ennen ensimmäinen maaliskuuta, käyttää ensimmäinen vaihtoehto. Jos ei, näinhän voi tietysti myös olla, niin kyllä voin sitten käsitellä tätä toistakin vaihtoehtoa. Hefner, ich, äh, niin, ennen kuin äh, siis ettei tehdä tulkintoja, minä puhun omasta kannastani. Tämä on sellainen kysymys, mistä on hyvä keskustella todella perusteellisesti. Tietenkin minä vast, olen vastuussa omista argumenteistani ja, ja tietenkin kun olen valiokunnan jäsen ja minä olen koordinaattorinakin tässä, niin, niin täällä on, on tällaisia oikeudellisia kysymyksiä. Meidän täytyisi siis minä kannatan pidempään. No kyllä se käy, jos haluatte hieman lisää aikaa, niin ehkä on mielekkäämpi toimia näin kuin yrittää hosua. Eli ehkä jälkimmäinen aikataulu on sitten parempi. No niin. Esittelijä Kurma ja hevnerkin yhtyivät näkemyksiin, eli voitaisiin takarajaksi lyödä lukkoon tarkistuksia, siis 22. päivä kolmatta ja sitten äänestys 26.4. Tämä päätös on nyt tehty ja näin voimme päättää valiokunnan kokouksen tältä päivältä. Hetkosen päästä koordinaattoreiden kokous alkaa. Ja sitten huomenissa keskustellaan ensinnäkin tätä teemavuotta. Eh, Hefnerin esitys ja sitten Irlannin mm, kysymystä ja sitten pöytäkirja-asia, joka liittyy mm, Irlantiin myöskin. Eh, ja sitten vielä äänestykset. Kello 10.30 äänestykset.